jotka estäisivät hänen mandaattiensa Euroopan parlamentin jäsenenä. Oikeusasioiden valiokunta 20. helmikuuta kokouksessaan käsittelivät äh, hänen mandaattiaan ja yksimielisesti ehdottelivat, että ensimmäinen helmikuuta 2013 lähtien äh, myös hyväksytään Mark Demesmakerin paikka. Kukaan ei vastusta, eli tämä mandaatti on vahvistettu. Rova Marta Andreasen on ilmoittanut minulle, että 25. helmikuuta lähtien hän ei ole Euroopan vapauksien ja demokratian